aikaa. Nyt ollaan 20 minuuttia myöhässä ja minä, minulle ei kyllä tällainen kyllä käy. Tämä peli ei vetele. Nyt pitää aloittaa. No, no hyvä on. Kansan ääni on puhunut. Voimme aloittaa. No? Should we vote? Or? Pitäisikö äänestää sitten? That I think. Our chairman is coming in. Puheenjohtaja tulee muutamassa minuutissa paikalle. Chairman, that doesn't stop you start. Puheenjohtaja, eihän se estä teitä aloittamasta. Te voitte sitten antaa puheenjohtajan tehtävät puheenjohtajalle, kun hän saapuu. First one, uh... Aloitetaan ensimmäisellä kohdalla. Vastuuvapaus 2012 on yleinen talousarvio Euroopan ulkosuhdehallinto. Esittelijä uh, Muniz, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei, selvä. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. Se siis raukeaa. Anteeksi, tarkistus kuusi. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan. It's rejected. Okay. But I will...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 Äänestys päättyy 37 puolesta, 39 puolesta, kahdella ei korttia, kolme vastaääntä ja neljä tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. Thank hmm? you.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 neuvoston Ukrainan neuvottelun jälkeen ulkoministeriön kanssa äh, joudun tästä vielä puhumaan tänä iltapäivänä. Palaamme tähän asiaan vielä, en muista väärin, ja keskustelemme tästä Rova Astonin kanssa. Nyt siirrymme eteenpäin. Lausuntoluonnos koskien vastuuvapautta. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Tar- toistetaan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koneäänestys tästä koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin. Ää, ääni 45. Sitten suositusluonnossa neuvostolle ja komissiolle Watsonin teksti. The Graham, olkaapa hyvä. Um, chairman, I wonder... Puheenjohtaja, voisinko esittää pyynnön teille poliittisten ryhmien välisten keskustelujen tuloksena haluaisimme muuttaa mietinnön otsikkoa niin, että se kuuluisi EU-ssa käytettävät tiedotusvälineet, eikä niinkään, että puhuttaisiin EUn välineestä, vaan tiedotustoiminnasta EU:ssa. Ymmärrän, että puheenjohtajakokoukselle tämä täysin sopii. He tarvitsevat vain virallisen pyynnön valiokunnalta. Ja tällä on kaikkien poliittisten ryhmien tuki takanaan. Muutoksen tarkoitus, puheenjohtaja, on se, että aivan oikein on huomautettu, että jos käytämme eu diplomatian välineenä muotoilua, niin voidaan katsoa, että tämä olisi jonkinlaista propagandan edistämistä EUn hyväksi lähetystoiminnassa. Tänä aamuna ymmärsin, että jokunen kollega, erityisesti EPPstä edustaja Pak, korostavat sitä, että viivästyttäisimme mietintöä tämän takia. Minä olisin sillä kannalla, että emme viivästytä tätä. Olemme keskustelleet asiasta normaalisti. Meillä on ollut kaksi valikuntakeskustelua tästä aiheesta. Meillä on ollut myös kaksi varjoesittelijäkokousta ja toivottavasti kollegat katsovat, että suositus neuvostolle voi näin edetä. Sehän on täysistuntokeskustelussa käsittääkseni helmikuun kakkosistunnossa. Kiittäisin kollegoita heidän tarjoamastaan tuesta mietinnön laadinnassa ja toivottavasti kollegoille sopii tämä ehdotus. Ja Vaikka muutammekin otsikkoa, tästä tulee silti väärinkäsityksi. En ymmärrä, miksi Tällainen mietintö tehdään ennen Eurooppa-vaaleja, mikäli mietintö on täynnä väärinkäsityksen lähteitä. Tätä voidaan käyttää hyväksi ja väittää, että veronmaksajien rahoilla maksetaan propagandaa mukaan luettuna Euronews. Täällä on lauseita ja sanoja, joiden avulla meidän hyö- kimppuumme voidaan hyökätä ennen vaaleja. Voin esittää esimerkin. Meillä on kompromissi. Ja kompromisseihin ei voi tehdä kohta kohdata äänestyksiä. Eli eurooppalainen peruskirja jossa ovat äh, tiedotusvälineet, joiden tarkoituksena on lähettää objektiivista tietoa ja pitää kiinni journalistiikan korkeista normeista. Tällaista mediaperuskirjaa, mikäli halutaan saada aikaan, niin tässä on täynnä Tämä teksti on täynnä sellaisia itsestäänselvyyksiä, että voidaan käyttää meitä vastaan. Herra Watson, te tulette isosta Britanniasta. Farage ja muuta voivat käyttää jokapäiväisessä työssään hyväkseen tällaista tekstiä hyökätäkseen EUta ja teitä kimppuun, teidän kimppu, e EUn ja teidän kimppuun. Minä katsoisin, että tämän puolesta ei kannata äänestää, koska minun mielestäni tämä avaa valtavasti ongelmia ja vaaroja. En tiennyt, että mietintö edes oli esityslistalla eikä tämä, muuten minä olisin kyllä nopeammin reagoinut tähän. Minun valiokunnassa tämä ei koskaan tullut esiin. Koskaan ei ole liian myöhäistä estää jotain sellaista, josta tulee olemaan haittaa meille kaikille. Hyvät ihmiset, lukekaa tämä teksti. Tästä tulee kyllä vielä takkiin tästä tekstistä, mikä tämä hyväksytään. Merci infiniment, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että minäkin olen tutustunut kollega Doris Pakin kantaan tämän toisen keskustelun jälkeen, joka järjestettiin eilen. Ja siinä keskusteltiin tästä tekstistä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on hyvä kompromissiteksti. Ymmärrän kyllä, mitä pelkoja liittyy siihen, pitäisikö keskustelua käydä nyt, mutta suoraan sanottuna en ole siitä yhtä mieltä. Sitten tästä kompromissista koskien tätä peruskirjaa. Eihän tämä teksti edellytä tällaisen pöytäkirjan hyväksymistä. Minusta tässä on vain vetomus neutraalisuuteen, objektiivisuuteen. En todellakaan ymmärrä, miten nyt Eurooppa-vaalien alla vetomus neutraalisuuteen, puolueettomuuteen olisi jotenkin huono asia. Ei se minun mielestäni ole mikään vaara. Sitä paitsi eihän sitä tässä ole mitenkään pakolla viemässä läpi. Haluaisin kiinnittää huomenna myös siihen, että kulttuurivaliokunta ei ole voinut ottaa eh, eräisen asian kantaa. Varjoesittelijät keskustelivat Graham Watsonin kanssa ja mielestäni teksti on nyt hyvä, varsinkin jos otsikko vielä muutetaan, niin se olisi parempi kuin tämä jo nyt hyväksytty sisältö aikaisemmassa tiedotusvälineitä koskevassa mietinnössä. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että ei pitäisi ollenkaan pelätä, että sanomme sitä, mihin uskomme ja että uskomme vapaaseen mediaan myös vaalien alla. Jos lykkäämme koko keskustelun liittyen siihen, että Farage tai muut voivat, että pelkäämme sitä, Farage tai muut tulevat manipuloimaan tätä ja hyödyntämään tätä, niin jos näin teemme, niin emme tee yhtään mitään kyllähän meidän eurooppalaista on vain joka tapauksessa manipuloida. Ei meidän nyt tässä pitäisi hyö, pelätä tällaisen tekstin hyväksymistä. Minusta se on oikein vahva, hyvä teksti ja meillä on poliittisten ryhmien välinen sopimus. Se on yhden, yhdistänyt sen sijaan, että olisi jakanut ryhmiä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Sallin, että esittäisin nyt henkilökohtaisen huomautuksen. Minä aion äänestää tätä mietintöä vastaan, sitten kun tuohon saakka päästään. Olen itse journalisti ammatiltani. Mikäli joku sanoo, että neutraalius on kiellettyä, tai neutraalius on vääjää välttämätöntä, minä hermostun, koska ei kukaan ole neutraali. Kaikilla on omat mielipiteensä ja myöskin julkisissa keskusteluissa Medialla on velvollisuuteen esittää näkemyksiä. Kyse on journalistiikan vapaudesta. Siksi en voi hyväksyä neutraaliutta. Tämä on vastoin järkevää, vapauteen perustavaa yhteiskunnallista toimintaa. En halua myöskään kohtaa 1a kohtaa muuta tätä tarkistuksella, että sanotaan, että kuinka EUn arvojen politiikkaa yhteisen ulkoituspolitiikan saralla voidaan tehdä ihmisten tietoisuuteen median avulla. Tämä kuulostaa siltä, niin kuin me yrittäisimme myydä meidän politiikkaamme, vaikka tämä ole sen tarkoituksena, tämän tarkastajan tarkoituksena, mutta silti se on tekään kuulostaa, minun, minun, minun tämä ei kyllä käy. Seksi minun täytyy äänestää vastaan. Tässä sanotaan, että luodaan oikeudellinen ja institutionaalinen kehys EUn lähetystoiminnalle. Näin lukee perussopimus. Perussopimus lukee, että mediapolitiikka on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvaa politiikkaa. Monien maiden kanssa täytyisi käydä intensiivistä keskustelua vastuu kysymyksestä, kenellä tämä vastuu kuuluu eu vai jäsenvaltio. Näin yleisesti ottaen ei tätä asiaa voi muotoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti puuttuisi perusoikeuksien mukanaan tuomiin valta-asetelmiin, pyrkisi niitä muuttamaan. Henkilökohtaisesti, siis henkilökohtaisesti, minä tukisin Rova Pakkin ehdotusta Eli sitä, että emme tänään edes äänestä tästä tekstistä, koska minun olisi kyllä pakko äänestää tätä vastaan. Ja olisi kenties järkevämpää Sir Graham kenties vielä pohtia tätä asiaa uudestaan ja etsiä sellaisia sanamuotoja, jotka tekevät sen mahdolliseksi, että loppujen lopuksi tämä ehkä voitaisiin kuitenkin hyväksyä. Sir Graham ja sitten äänestämme Ruopakin ehdotuksesta. Um, Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minun pitää pahoitella edustaja Päkille, jos nyt tässä on ollut jokin, jokin väärin ymmärrys. Puheenjohtaja ehdotti minulle ystävällisesti noin kuukausi sitten, että minun pitäisi keskustella tästä mietinnöstä Pakin kanssa. Me tapasimme kolme neljä viikkoa sitten, keskustelimme aiheesta. Jatkoin keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa ja olen yleisesti pahoillani, jos tästä nyt on syntynyt jokin väärinkäsitys Mehän saimme tuen kaikkien varjojen taholta tälle mietinnölle, enkä henkilökohtaisesti näe, että me edistäisimme tässä EUn propagandavälinen käyttöä. Toki tässä puhutaan Euronewsista, mutta ei siinä pelkästään siitä puhuta. Jos tähän peruskirjaan liittyy jonkinlainen ongelma, niin näyttäisi siltä, että asia voidaan ratkaista äänestämällä tästä tarkistuksesta aivan erityisesti. Jos puheenjohtaja katsoo, että olisi hyödyllistä, niin kyllä minä olisin valmis palaamaan aiheeseen vasta seuraavassa kokouksessamme. Voimme äänestää tästä täysistunnossa maaliskuussa käsittääkseni, mutta parempi olisi, jos emme tätä viivyttäisi. Me olemme käsitelleet aivan normaaliolosuhteissa tätä valiokunnassa. Ei tämä ole mikään suuri aloite. Kyse on suosituksesta neuvostolle ja käyttäisin mahdollisuutta käsitellä aihe täysistunnossa vielä ennen kautemme loppua. Mutta puheenjohtaja, jos katsotte, että tätä voitaisiin lykätä viikolla valiokunnassa ja tätä kautta päästäisiin sopimukseen, niin totta kai mielelläni näin toimisin. I don't want to prolong the debate, and I'm sorry our shadow's not here this morning, but on behalf... Haluaisin pitkittää tätä ja varmastikin varjolliset kuulevat. Olemme kuunnelleet nyt puheenjohtajan Packin ja Grahamin kannat olisi varmaankin paras lykätä tätä, että saadaan sen maaliskuun täysistuntoon, mutta esittelijät voisivat vielä tämän päivästä keskustelua pohtia. Pitäisikö meidän äänestää Sir Graham vai pitäisikö kokoontua ja löydä viisaat päät yhteen lähipäivinä? Tehdään sitten näin, koska todennäköisesti osittain tämä minunkin syytäni, että en katson tätä tarkemmin tätä tekstiä muutaman harhanjohtavan sanan poistolla. Ehkä tästä ongelmalta, tältä ongelmalta olisi voinut väittyä, välttyä. Tehdään sitten näin. Siirrymme nyt Pakistania koskevaan tekstiin. Edustaja Zala on esittelijä. Onko mitään huomautettavaa? Ei ole, joten siirrymme äänestykseen. Herra Stier, teidän täytyy nyt näyttää merkkiä. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus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 tyhjä hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.31 äänin hylätty.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 Äänestys päättyy. 27, 28, 20 äänin hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. TV9 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TV15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TV16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, TV17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 yksi äänin hyväksytty. Seitsemän tyhjääkin ääntä oli. Lämpimät onnittelut. Näin ollen siirrymme rouva Jana Kuun mietintöön. Rouva esittelijä ei halua ilmeisestikään puhua, joten silmin samaten äänestykseen kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneesti. Todennäköisesti kyllä hyväksyttiin. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjää niin hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 tarkistus puolesta vastaan. Luulisin, että se hyväksyttiin. Rova Baseskun ryhmän kannan vastaisesti. Mutta koneäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy pikkuhiljaa. 23, 22 hylätty. 23-23 äänen hylätty. Kompromiss näin. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 20 puolesta 27 vastaan hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 26 vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys päättyy. 22, 22 äänin hylätty. Se, jolla ei ole äänestyskorttia mukanaan, ratkaisee näköjään aina äänestyksettä. vitsailua ilman mikrofonia. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 98. Äänestys päättyy. 22, 26 äänin hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 18 puolesta 29 vastaan hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 vielä uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan. Stierin tarkistus meni kumoon kollegan vuoksi. 112 vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Siitä ei tarkkaan äänestää. 115 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 28 20 äänin hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 127 voiko se olla totta vai sanonko väärin. Minun se lukee 127 listassa, nyt on vikaa. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväks, hylätty. 138 se onkin rauennut, joten tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan. Otapa uudestaan. 149 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 26 vastaan hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää Uudestaan 13 puolesta. Ai ei kun 14, sanoi puheenjohtaja. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16. 17 äh, tulkikorjaa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistetaan 17. Äänestys päättyy. 26, 22 äänin hyväksytty. Tämä oli siis 18, sanoo puheenjohtaja. Sen 18? 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan. No. Äänestys päättyy. 26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 kohta kolme korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellisesti loppuäänestys. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Mietintö on hylätty. 21-26 ääniin ja yksi tyhjäkin ääni oli. Ja. 21 Stimmen dafür. 21 puolesta. Herästien mukaan luottaminen 26 vastaan. Rova Janaku, olkaa hyvä. Kirje Proedere, eh, me Kiitoksia puheenjohtaja. όχι μόνο συμφωνήσαμε στις... Kiitoksia. Mehän olimme keskustelleet asiasta, olimme yksimielisiä aikaansaadusta kompromissista tai kompromissitarkistuksista. Ja kun keskustelin muiden kanssa, kukaan ei vastustanut, joten minä haluaisin tietää, kuinka nyt tähän lopputulokseen tultiin. Miten voi olla mahdollista, että teksti hylättiin? koska kukaan ei nyt pitänyt kiinni siitä sopimuksesta, joka oli tehty aiemmin. M- mitä tämä nyt tarkoittaa? Voi olla, että näin on, mutta varjoesittäjät eivät kenties saaneet tahtoon lävitse oman ryhmänsä piirissä. Oma ryhmä ei noudattanut kenties varjoesittelyitä. Mutta tulos nyt on se, mikä se on. Rova Nikolai, Thank you, Chair. On behalf of the Liberal... Kiitoksia puolesta viimeisessä varjoesittelijän kokouksessa pyysimme, että ei otettaisi tätä kompromissitarkistusta 16. Sanoin Jana Gomen sanoilla, että tätä tulemme äänestämään vastaan, jos kompromissi hyväksytään viime eilen illalla, kun sanoimme luot, äänestys listan. Tämä kohta 16 oli meille ehdoton raja, me olimme reiluja, ja olemme tämän kannan mukaisesti vakuuttuneita ryhmässämme. Um, well, we have no problem with 16. Meillä ei ollut 16 kanssa ongelmaa. Meidän ongelmamme on se, että tarkistus koskien unionin yhtä toimipaikkaa oli meille keskeinen äänestys. Se meni lävitse, muuten olisimme äänestäneet tyhjää ja nyt meidän täytyy sitten taas muuttaa kantaamme. Tämähän muuttaa Ison-Britannian asemaa turvallisuusneuvostossa, vaikkakaan ei välttämättä muuta tätä mietintöä. Mutta miten tämän yhden toimipaikan ajatus liittyy näihin kulttuurieroihin? Miten tämä tähän liittyi? What has it... Niin, mutta kun, miten tämä liittyy ylipäänsä tähän mietintöön? Yksi ainoa toimipaikka, miten tämä liittyy tähän kulttuurijuttuun? Elsassin kulttuuritilanteeseen kenties vaikuttaa, mutta miten tämä muuten tähän asiaan kuuluu? Keskustelua ilman mikrofonia. Mahdotonta tulkata. Ahaa, tarkoitatte siis Euroopan parlamenttia. Ah, Ai, turvallisuusneuvosto. No niin, no ei tästä kyllä kukaan mitään tolkkua ota, sanon puheenjohtaja. Edelleenkin huutelua ilman mikrofonia. Ai Euroopan parlamentin yksi ainoa toimipaikka. <laughs> what has Mr. Tannock against the single seat of European Parliament. Tannock vastustaa siis Euroopan parlamentin yhtä ainoata toimipaikkaa, niinkö? Anteeksi nyt vain, mutta tämä nyt on lopputulossa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kyse oli siis näistä kahdesta asiasta, jotka kenties aiheuttivat tämän väärinkäsityksen. Toiset halusivat yhden ainoan toimipaikan ja toiset pitivät kiinni tästä kompromista 16 tai No ehkä voimme sitten ensi viikolla yrittää uudestaan, vaan onko tämä nyt asia kokonaan haudattu? Tämä nyt sitten loppuun käsitelty, niinkö? No, siinä tapauksessa siirrymme tähän ohjuskilpeen. Esittelijä, onko teillä jotain sanottavaa? Ei taida olla. Vai onko? Missä esittelijä onkaan? Siellä. Kiitos herra puhemies. Tahdon vain lyhyesti kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä tämän raportin osalta. Tällä kertaa yhteistyötä ja näkemysten yhteensovittamista tarvittiin ehkä jopa tavallista enemmän. Voisi oikeastaan sanoa, että mietinnön valmistelussa oli yksi ylimääräinen kierros, kun ensimmäistä luonnoksestani neuvoteltuamme tulimme siihen tulokseen, että mietinnön laajuutta tulee kaventaa. Aluksi tarkoituksena oli tehdä kokonaan uusi teksti, jonka pohjalta yhteisymmärryksen hakeminen olisi ollut helpompaa. Kuitenkin jo hyvin aikaisessa vaiheessa sitten kävi ilmi, että tämä olisi ollut aikataulullisesti mahdotonta. Sillä prosessi olisi tällöin tämän raportin osalta siirtynyt tämän vaalikauden ylitse. Tämän vuoksi olen yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa työstänyt tämän edessäni olevan tekstin, joka on rakennettu tehtyjen kompromissimuutosten pohjalta. Näin siis pääsimme alivaliokunnassa lopputulokseen, jolla oli enemmistö takanaan. Kiitos. wir mit der Abstimmung. Äänestetään kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta kolme. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 51 ja 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 raukeaa. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 68, 69 ja 70 Jotkut ovat pyhän hengen johdatuksesta laatineet kolme identtistä tarkistusta puolesta. Pyhä henki saneli tämän. Mutta Lisek ainoastaan käyttää pyhää henkeä. Pasku ei varmasti kuuntele pyhän hengen johdatusta, sanoo puheenjohtaja. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 16 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 ja 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89,90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eh, tarkistus yksi puolesta, vast, kaksi puolesta, kumpikin hyväksytty. Sitten koneellisesti loppuäänestys. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 38, 7 äänin hyväksytty ja kolme tyhjäkin ääntä. 39 ääntä puolesta siis. Joten näin ollen äänestykset on saatu hoidettua. Herra Schulz, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minun täytyy ilmoittaa, että minun ryhmäni haluaa esittää vähemmistö mietinnön. Rova Löysin. Mekin aiomme esittää oman vähemmistöön jääneen kantamme tähän asiaan. Joka tapauksessa lämpimät onnittelut esittelijälle. Sitten siirrymme kohtaan 18 esityslistalla. Kyse on Turkkia koskevasta mietinnöstä. Ja pyytää sen, että Rova Ria Omen Reyten nyt esittää puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Voitte esitellä asianne. Yep. Yeah. Uh, chairman, but everybody is going. Puheenjohtaja nyt. Täällä kaikki liikehtivät vielä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jo 9. joulukuuta käsittelimme päätöslauselman luonnosta ensimmäistä kertaa koskien Turkkia – tässä valiokunnassa. Olisi liian lievästi sanottu, jos toteaisimme vain, että tässä nyt on tapahtunut kaiken moista tällä välin. Turkissa ei koskaan ole hiljaista hetkeä, tapahtumatonta hetkeä, kun totean, että me todellakin olemme huolissamme hiljan tapahtuneista kehityskuluista Turkissa. Ja tästä syystä me olemme päättäneet käyttää lisää aikaa päätöslauselman laadintaan. Näin teemme mahdolliseksi syvällisen asianmukaisen tapahtumien pohdinnan ja käsittelyn. Hyvät kollegat, korruption käsittely kaikilla tasoilla on tärkeä oikeusvaltion periaatteisiin kuuluva kysymys. Me oletamme, että tutkinta, joka on käynnistetty 17. joulukuuta jatkuu ilman esteitä. Kuitenkin vasta esille nousseet tapahtumat ovat vaarantaneet tutkimuksen riippumattomuuden ja vallan jaon. Kun ajattelemme sääntöjä, jotka määrittelevät syyttäjä- ja oikeusviranomaisten toimintaa, niin parlamentti on jatkuvasti todennut sen, että neuvostossa oikeusministerin, entisen oikeusministerin rooli on huolenaihe. Jos tätä roolia vielä kasvatetaan, niin se saman tapaan samanaikaisesti lisäisi meidän huoltamme aiheesta. Tämän takia pyydämme Turkin hallitusta pidättäytymään siitä, että se puuttuisi asian käsittelyyn ja varmistamaan, että säännöt ovat oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatteiden mukaisia, vallanjaon periaatteiden mukaisia ja kunnioittavat myös perustuslain kyseisiä artikloja. Me vahvasti kannustamme Turkin viranomaisia ottamaan huomioon Venetsian komission neuvot. Puheenjohtaja, päätöslauselman luonnos ilmaisee huolen ilmaisun ja tiedotusvälineiden vapauteen liittyen Turkissa. Tapahtumat Turkissa, esimerkiksi viime viikon internetlain hyväksyminen, kriittisten journalistien erottaminen ja ulkomaisten journalistien oikeuskäsittelyt ovat vain vahvistaneet huoliamme. Euroopan parlamenttina olemme jatkuvasti pyytäneet Turkkia uudistamaan lakiaan 5651, joka käsittelee internetiä. Tämä laki rajoittaa ilmaisunvapautta. Se rajoittaa kansalaisten oikeutta saada tietoa ja mahdollistaa internetsivujen suhteettomalla kovalla kädellä sulkemisen. Tämän lain on katsottu olevan 2012 yleissopimuksen vastainen. Viime viikolla hyväksyttiin tarkistuksia tähän lakiin, jotka eivät millään muotoa poista huoliamme, vaan oikeastaan kasvattavat, synnyttävät uusia huolia. Ja tämä näkyy myös komission eilisestä tilannearviosta. Puheenjohtaja, viime viikolla meillä oli ensimmäinen rakentava kokous kaikkien varjoesittelijöiden kesken. Kokous oli Strasbourgissa ja olen täysin luottavaisella mielellä sen suhteen, että löydämme konsensuksen ja voimme nostaa esille kaikki edellä mainitut huolenaiheet. Henkilökohtaisesti toteaisin ja haluaisin kiittää Sadula Orjania, entistä oikeusministeriä ja kaikista niistä ponnistelusta haluan kiittää, joita Turkissa on tehty uudistuksen puolesta, uudistusten puolesta. He ovat löytäneet erinomaisen keinon tehostaa yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneitensa kanssa. Haluan kiittää myös Kavut Suklua Eurooppa-ministerinä. Kiitän hänen ponnisteluitaan keskusteluissa, jotta Turkki ja EU saataisiin samalle linjalle näinä vaikeina aikoina. Tämän päiväisen puheenvuoron loppuun haluan esittää myönteisen kannanoton. Olen tyytyväinen siitä, että Kyprosneuvottelut ovat uudelleen käynnistyneet tänään. Ja vilpittömästi toivon, että ne johtavat pysyvään konfliktin ratkaisuun. Haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin, jotta emme käyttäisi turkkipäätöslauselmaamme jonkinlaisena ponnahduslautana joka vain lisäisi monimutkaisuutta näihin neuvotteluihin. Me olemme hyväksyneet edellisinäkin vuosina äh, päätöslauselmia Turkista ja haluamme antaa vankan tuen Kyproksen uudelleen yhdistymiselle niin, että molemmat yhteisöt voivat toimia elinkelpoisesti YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Kiitos. Este informe <clears throat> corresponde a un periodo. Tämä mietintö käsittelee ajanjaksoa, jota leimasivat monet liikehdinnät ja ristiriidat, selkkaukset ja skandaalit Turkin julkisessa elämässä. Ryhmämme kanta on se, että uskomme, että meidän on vahvistettava perusperiaatteitamme, eli olemme tiukkoja, kun puolustamme omia tavoitteitamme ja vaatimuksiimme, mitä tulee Euroopan unionin ja, ja Turkin rooleihin suhteessaan, Ja toisekseen pyrimme objektiiviseen tiukkaan arviointiin koskien tiettyjä Turkin julkisen elämän puolia. Ja kolmannekseen haluamme sellaisen lähestymistavan, jota tänä vuonna olisi vietävä mahdollisimman pitkälle, niin että olisimme johdonmukaisia ja ajattelisimme, millaisia viestejä haluamme lähettää Euroopan unionimaille ja Turkille hetkellä, joka on erityisen kriittinen Turkin tapahtumien osalta. Meidän ei pidä lopettaa tätä yleisen suuntauksen tukemista, eli on tuettava perustuslaillisia uudistuksia, oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ilmaisun ja lehdistön vapautta, ja yleisesti ottaen olisi tuettava demokraattista moniarvoisuutta maassa. Arvioimme myönteisesti tätä mietintöä ja kompromisseja, joihin olemme päässeet. Ei minulla ole mitään epäilyjä siitä, ettemmekö saisi laajaa enemmistöä äänestyksessä tämän mietinnön taakse, kun siitä täysistunnossa äänestetään. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Mäkin haluan ensiksi kiittää esittelijää hänen tavanomaisen asiantuntevasta työstään. Viime viikolla Strasburgissa keskustelimme ja hyvin monia asioita saatiin silloin selvitettyä ryhmien välillä. Ja nyt ollaan hyvällä tiellä tämän tekstin suhteen. En aio puhua tästä pitkällisesti, koska pitkältä olemme yksimielisiä. Joitakin seikkoja haluan poimia esiin, joita tästä mietinnöstä pitäisi vielä kenties painottaa enemmän. Viime vuosina on tapahtunut edistystä tai kehitystä, joka ei johda siihen johtopäätökseen, että Turkki noudattaisi Kööpenhaminan kriteereitä. Mielenosoitukset ja Gisiparkin tapahtumat ja koko maassa ilmeneet levottomuudet, suvaitsemattomuuden lisääntyminen ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaaminen ja vapaa oikeus harjoittaa ammattia, mukaan ottanut lääkärin ammattia, ovat asioita, joiden suhteen on tapahtunut epäsopivaa kehitystä. Katsomme siksi, että muissakin yhteyksissä pitäisi näitä tapauksia mainita ei pelkästään kompromissitarkastusten yhteydessä. Toinen seikka, josta minun nähdäkseni pitäisi vielä keskustella, ja kenties äänestystä voitaisiin lykätä jopa. Meidän täytyy realistisesti tunnustaa se, että kyse on vastakkainasettelusta. Yhtäältä on Turkin politiikka ja toisaalla konservatiivien asennoituminen esimerkiksi akp ja sitten internetin piirissä tapahtuvaa liikehdintää, mielipiteiden ilmaisu. Meidän pitäisi varmistaa, että avoimuutta pitäisi saada enemmän. Pitelo Kylenin liike ja hänen antamansa innoitus muille vastaan hangoittelijoille täytyisi ottaa huomioon ja pitäisi myöskin olla mahdollista esittää kysymyksiä ja saada vastauksia sen osalta, minkä, minkäisestä liikkeestä on kyse, mitkä ovat tämän liikkeen tavoitteet. Nämä ovat kysymyksiä, joihin meidän valiokuntamme kannattaisi paneutua. Journalisteja, mukaan ottaen Ahmed Chika, on pidätetty. Ja tällaiset pidätykset johtavat siihen, että nyt ensimmäistä kertaa on saatu lisävalaistusta sen suhteen, minkälainen liikehdintä nyt on meneillään, kuinka poliisi ja oikeuslaitos siellä toimivat. Ahmed Shika on kutsuttu meidän valiokuntaamme kuultavaksi. Ja tuo tapahtuma oli erittäin hyödyllinen kokous. Ja kun ja mikäli olemme valmiita, tai mikäli tämä liike, tai liike on itse valmis antamaan enemmän valotusta toimilleen. En näe mitään syytä, miksi parlamenttimme ei voisi mainita tätä hänen esittämänsä vaatimusta tässä mietinnössä. Ikävä kyllä esittelijä on toistaiseksi hylännyt tämän ajatuksen, mutta kenties yhdessä, tähän voidaan vielä päästä. Toinen seikka, joka minun mielestäni on tärkeä, on pluralismi. Demokratia tarkoittaa muutakin kuin vain vaaleja. Se, että on enemmistö, ei anna vielä oikeutusta polkea jalkoihinsa vähemmistöjen oikeuksia ja että vähemmistöt voi jättää täysin huomiotta. Tasapaino täytyy aina varmistaa checks and balances periaate. Tämä on jo mainittu. Ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen liittyy suuria huolia, ja se, että demokratia on enemmänkin kuin vain vaali, että pitäisi saada mukaan tähän tekstiin takaisin. Toinen seikka, nyt vallitsevat tilanne. lainsäädäntö joka kohdistuu internettiin, on juuri saatu hyväksyttyä maassa. Juuri sen jälkeen, kun Erdogan vieraili Brysselissä ja Berliinissä tämä laki hyväksyttiin, kyse on laista, joka on räikeässä ristiriidassa perusvaatimusten kanssa, jotka liittyvät ilmaisun vapauteen ja mielipiden vapauteen ja pluralismiin. Tämä on sellaista kehitystä, jota minun mielestäni pitäisi mainita tässä tekstissä myöskin. Tästä syystä en voi hyväksyä puolesta en voi äänestää tämän tekstin puolesta. Nyt tarvitaan hieman vielä ensin pääministeri tulee tänne ja sanoo, että kaikki on kunnossa, että menee Berliiniin ja sanoo, että kaikki on kunnossa, että menee kotiin. Ja mitä hän tekee ensi töikseen? Hän hyväksyttää tämän lain parlamentilla, parlamentissaan. Ja tämä ei ole yhteensopivaa Kööpenhaminen kriteereiden kanssa. Ja hän väittää myöskin, että tämä internetiä koskeva lainsäädäntö on Euroopan, parla- Euroopan unionin toimien kopio. Tässä on mukana jotakin elementtejä, jotka puuttuvat. Ja sitten lehdistösensuuri on tehty käyttöön ja sitten hän sanoo, että Euroopassakin tehdään, harjoitetaan ää, lehdistösensuuria. Ei tällainen peli vetele. Me täytyy tehdä tämä selväksi Erdoganille. No, no tähän minä voisin kyllä Jot sanoi jotakin, mutta kenties nyt en sanokaan. Herra Van Orden vielä lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että kun otetaan huomioon kaikki valtuuskunnat ja poliittiset ryhmät parlamentissa, niin on tiettyjä seikkoja, jotka ovat, ovat eri tavalla tärkeitä eri jäsenille ja eri ryhmille. Ymmärrän kyllä monien kollegoiden näkemykset ja pahoittelen, että me emme kuvaile Kyproksen ongelmaa oikealla tavalla mielestäni. Historia, historia vääristellään toistuvasti näissä mietinnöissä. Me tiedämme, mitkä syyt tähän ovat johtaneet. Mutta minusta kuitenkin tilanteen pitäisi muuttua. On myös muita kiistanalaisia kysymyksiä. Kollegoilla on erilaisia näkemyksiä näistä kysymyksistä. Jos ajatellaan vaikkapa ensimmäisen maailmansodan tapahtumia, ne olivat järkyttäviä tapahtumia ja ihmishenkiä menetettiin paljon. On onnetonta, jos kuvailemme näitä tapahtumia kansanmurhiksi. Sillähän on tietty oikeudellinen sisältö terminä, kun ajatellaan YKta. Ja tällähän viitataan aivan tieten tahtoiseen tiettyjen kansoihin, kansojen hävittämiseen. Jos käytetään tällaista termiä, niin sehän loukkaa syvästi turkkilaisia kollegoita. Pahoittelen pahoittelen tämän tyyppisen kielen sisällyttämistä tai pyrkimyksiä sisällyttää tämän tyyppistä kieltä tähän mietintöön. Minä olen tehnyt tarkistuksia ja oikeastaan voisin kiittää Riian ja kompromissien löytämiseksi. Joissakin kysymyksissä hän on tässä onnistunut ja kaiken kaikkiaan ei tämä ole huono mietintö, mutta vielä on muutama kohta, jota voitaisiin parantaa. Kiitos. Puheenjohtajalla ei taaskaan ole mikrofoni päällä. Esittelijä on esitellyt hyvin tasapainoisen mietinnön niin kuin aikaisemminkin on käynyt yleisesti ottaen. Olen sitä mieltä, että pyrkimykset saada aikaan aikaan kompromisseja ovat tyydyttäviä. En haluaisi mennä yksityiskohtiin. Olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Lambsdorff sanoi. Ja olen sitä mieltä, että viittaukset tarpeeseen saada aikaan riippumaton oikeuslaitos ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan saada aikaan Turkista oikeus valtio ja että Kööpenhaminan kriteerit täytettäisiin me tarvitsemme nämä syyttietomme. Meidän on pohdittava kysymykseen, mitä, mitä hallitus on tekemässä, kun se pyrkii sitomaan sun vapautta. Luulen, että Turkin tie demok- länsimaisen demokratian on pitkä, eikä se ole vielä täyttänyt standardeja mitä tulee näihin kompromisseihin, jotka koskevat uusien neuvottelulukujen avaamista, Turkki ei tunnista, tunnusta yhtä EUn jäsenvaltiota ja kun näin on, niin on aivan järjetöntä edes ajatella tätä. Kyllä Turkin on tunnustettava se, että Kypros on yksi 28 EUn jäsenvaltiosta. Jos nyt sitten avataan energiaa koskeva neuvotteluluku, niin Turkkihan ei ole ähm, allekirjoittanut YK merioikeussopimusta eikä se noudata maiden oikeutta hyödyntää luonnonvarojaan. Minun mielestäni aika ei ole vielä kypsä avata energiaa koskevaa neuvottelulukua. Pelkäämpä, että nämä kotimaiset ongelmat, jotka ovat menossa kurjaan suuntaan, niitä on saatava hillittyä ja toivomme, että ne eivät leviä kauemmaksi eikä tule vihamielisiä reaktioita naapureita ja EUn jäsenvaltioilta. Kompromissista 12 minäkin olen tehnyt tarkistuksen 200. Se käsittelee uskonnonvapautta ja haluaisin viitata siihen, että, että myös eräs kirkko on muutettu moskeijaksi ja tässä on kysymyksessä kulttuurinen perinne. Mikrofoni. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η... Ensin haluaisin todeta, että tämän vuotinen keskustelu Turkin etenemiskertomuksesta osuu samaan ajankohtaan kuin se, että nyt on uudelleen avattu Kypros-neuvottelut Nikosiassa. Minun puolueeni pääoppositiopuolue Kyproksessa tukee niitä ponnisteluja, joita nyt on tehty, jotta löydettäisiin ratkaisu Kyproksen ongelmaan. On hyvin tärkeää, että pääoppositio tukee neuvotteluja, vaikkakin meillä toki on tiettyjä varauksia yhteisen hylkilausuman suhteen. Kannustaisimme kaikkia, joilla jonkinlaista sanavalta asiaan on, käyttämään vaikutusvaltaansa näissä neuvotteluissa. Esittelijä jälleen kerran pyytää sitä, että Famagustan alue palautettaisiin Kyprokseen. Famagustahan on suljettu alue ja se on Turkin armeijan hallussa oleva alue. Jos toimittaisiin niin kuin edustaja Omen Räytten vaatii ja jota Euroopan parlamentti on vuosikausia vaattinut, niin tällä olisi huomattava vaikutus sen suhteen, että löydettäisiin ratka- ratkaisu. On sekä myönteisiä että kielteisiä seikkoja tässä mietinnössä ja varmasti niihin sitten mennään myöhemmin syvällisemmin. Valitettavasti kompromissitarkistukset eivät viittaa vaikuttaa tänä vuonna muuttajiin, eli Turkista tulleisiin maahanmuuttajiin, ja pyytäisimmekin esittelijää ottamaan tämän huomioon. Sitten 24 ja 25 kohdissa EU esittelijä haluaisi EUn avaavan nämä neuvotteluluvut, mutta eihän se ole mahdollista, jos Turkki ei täytä tiettyjä ehtoja, jotka liittyvät nimenomaan näihin neuvottelulukuihin. Haluaisin kiittää esittelijää tehdystä työstä. Ja koskapa nyt Nikosiassa neuvottelut ovat uudelleen alkaneet, niin toivotan, että mietinnöllä on oma roolinsa tämän asian edistämisessä. Kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Rouva Räitteniä. Hän on pystynyt erittäin täsmällisesti määrittelemään ongelman ja kuvaamaan sen. Meillä on tiettyjä odotuksia Turkin osalta. Mietinnössä velvollisuutenamme on ottaa huomioon nyt vallitseva tilanne Turkissa. Meillä on tiettyjä huolia tilanteen osalta, samoja huolia kuin esittelijälläkin osittain. Nyt on kyse ratkaisemattomista kysymyksistä Balkanilla – ja suhteessa Turkin ja Bulgarian välillä esimerkiksi on asioita, jotka eivät ole kunnossa. Muutaman kerran näitä on mainittu Euroopan parlamentin päätöslauselmissa aiemminkin, mutta mitään reaktioita ei vastapuolelta ole saatu. Turkin hallitus viittaa kintaalla koko asian suhteen. Sanovat kyllä haluansa ratkaista ongelmat, mutta eivät sitten tee asialle yhtään mitään. Turkin politiikalla on tavoitteenaan laajentaa valtapiirien rajan ulkopuolellekin, jotta ottomaanien valtakunta saadaan uudelleen henkiin herätettyä, ja tämä aiheuttaa huolia ja jännitteitä Balkanilla. Tämä on erittäin huolestuttavaa kehitystä. Tällaisissa tapauksissa herää muitakin kysymyksiä. Kysymyksiä liittyvät muiden maiden itsemääräämisoikeuteen Balkanilla. Turkin puolelta on kuultu erinäisiä lausumia. Jotkut poliitikot Turkista todellakin pyrkivät laintamaan valtapiirien, jotkut pyrkivät lähentämään kohti EUta, mutta sitten maassa on muitakin näkemyksiä, jotka huolestuttavat kun on kyse talousjärjestelmästä, eri lisenssimenettelyistä, kuinka lisenssit myönnetään esimerkiksi, kun on kyse kuorma-autoisten rekoista. Ja näiden osalta on ongelmia Turkin ja Bulgarian rajalla. Bulgarialaiset rekat eivät enää pääse Turkin puolelle rajoituksitta. Meidän täytyy olla varovaisia suhtautua asioihin erittäin varovaisesti. Olemme tehneet joitakin tarkistuksia. Toivon, että suhtaudutte niihin myöntämielisesti, koska ne ovat erittäin tärkeitä näissä yhteyksissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että kuuntelette, mitä minulla on sanottava. Haluaisin kiittää Rova Rian, Ria Omen Raittania selkeästä velvoitteesta ratkaista Kypros kysymys YK päätöslauselmien mukaisesti. Tämä on todella tarpeen. Tähän liittyy myös EU-lainsäädäntö ja säännöstö, jonka mukaan asia olisi ratkaista. Tämä on ainoa tapa, joten jolla asutus voi olla elinkelpoista. Tarkistus 259. Tein tämän muiden kollegoiden kanssa. Täällä on Täällä on yksi kirjoitusvirhe. Pyytäisin, että tämä virhe korjattaisiin. Se on tarkistus 259, sanotaan bulgariksi näin. The city of Famagusta to its law. Sinne vaaditaan Famagustan palauttamista asukkaille. Haluaisin, että tämä kohta korjattaisiin. Me puistin ekthesi αναφέρεται η υποχρέωση της Τουρκίας να επιστρέψει την πόλη της... Olen oikein tyytyväinen, että mietinnössä viitataan tähän velvoitteeseen, jonka mukaan Turkin olisi palautetta Famagusta laillisille asukkailleen ja tarvittaisiin luottamuksen rakentamismekanismeja. On hyvä, että parlamentti pyrkii tukemaan elinkelpoisen asutuksen aloittamista. Ja tässä sanotaan myös, että on odotettava EUn arvoja ja lainsäädäntöä ja on pidettävä kiinni EUn säännöstöstä. Kuten tiedätte, Nikosiassa on neuvottelut aloitettu tänään, mutta Turkki on tulkinnut tämän yhteisen tiedotuksen täysin toisella tavalla kuin Kyproksen ihmiset. Minun velvoitteenani on puolustaa niitä ja puolustaa EUn periaatteita ja arvoja. Siksi haluaisin muistuttaa teitä teidän sitoumuksistanne EUn jäsentä kohtaan, kun kyseessä on heikko ja haavoittuva jäsen. Rova Homenreitten ei viittaa turkkilaisiin asuttajien. Haluaisin mainita myös luvun 15. Emme voi aloittaa neuvotteluluku 15 niin kauan kuin Turkin merivoimat partioivat tuolla vesillä. Kiitoksia. Mikrofoni. Chairman, uh, thank you very much indeed. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Täytyy tunnustaa, että tähän mennessä olen ollut melkomoisen epäileväinen Turkin jäsenyyden suhteen EU:ssa. ssa Toki minua voi yrittää käännyttää. Ainakin viime kuukausien saakka tällaista ei juurikaan ole ollut. Kollegat muistavat varmaankin, että Turkin pääministeri kävi vierailulla viime viikolla, oliko sitä edellisellä, ja minä olin tiedotustilaisuudessa mukana. Ja hänen vastauksensa kyllä hämmästyttävi, hä, hämmästyttivät, kun oli puhe huolenaiheistamme. Niitä on useilla aloilla nyt jo on nostettu esille huolia perustuslakien liittyen Turkissa. Näitä huolia ei ole ratkaistu. Voisin onnitella minäkin osaltani Omen Räytten ja hänen, hänen ammattimaisesta lähestymistavastaan. Voisikohan hän kommentoida, ei varmaankaan tarvitse vastata, mutta kommentoida minun kommenttiani, niitä on kolme. Onko hänellä mitään todisteita siitä, että Turkin hallituksessa olisi sellainen asenne, että Turkki todella haluaisi liittyä EU-hun. Minä en ole vakuuttunut, että, että on mitään todellista todistetta sille, että näin olisi. Näkeekö hän mitään tukea tai todisteita sille, että olisi tapahtunut parantumista tilanteelle, joka viime kuukausina on heikentynyt. Näyttää siltä, että hallitus Turkissa on unohtanut näköpiiristään demokraattiset ihanteet, kun ajatellaan kokoontumisvapautta ja demokratiaa. Ja kolmanneksi tiedän, että tämä on jatkuva huolenaihe kollegoiden mielessä. Onko mitään todisteita sille, että Turkin hallituksessa äh, olisi asennemuutosta tapahtumassa tässä Kypros-kysymyksessä ja minusta se olisi kyllä keskeisen tärkeä asia. Minun epäilykseni Turkin jäsenyyden suhteen on ollut hieman murentumassa ja on pohdittu sitä, että nyt kun tilanne on heikentynyt jossain määrin, niin, niin en ole varma, haluaako Turkki edes liittyä, ja nyt todellakin näyttää siltä, että se ei aio liittyä. Kovin paljon jää kyllä hallituspuolueen toiminnan suhteen toivomisen varaa ja tämä on minulle todellakin päänvaiva. Hiljan ymmärsin, että AKP, pääministeripuolue, on saman ryhmän jäsen, jossa minäkin olen mukana. Ja tämä kyllä huolestuttaa minua kovasti. En ole varma, että haluan olla minkäänlaisessa sidoksessa kyseiseen puolueeseen, jos ei sitten Noomen räytten suos- käännytä minua ja muuta kantaani. Thank you very much. We have to... Kiitoksia paljon. Meidän äh, täytyy nyt tyytyä siihen, että nämä huolenaiheita herättää Kiitos. Minäkin haluan onnitella esittelijä ryhmäni nimissä tästä erittäin vaikeasta taloustilanteesta ja muusta huolimatta mietintö. Mietinnön suhteen on tehty paljon työtä nousevan talouden maata, paineet, jotka kohdistuvat talouteen, Syyrian konfliktin myötä tulevat pakolaiset ja muut kysymykset on otettu huomioon. Ja lisäongelmana on nyt se, että väitetään, että hallitus on puuttunut poli- korruptiotutkimuksiin, joita poliisi on suorittanut AKP-puolueen korkearvoisten poliitikkojen ja viranomaisten toimin osalta – Kyse on kulanistien ja islamististen ryhmittymän koostotoimista kenties. Ja sitten laajempi kysymys, joka koskee Itäisen välimereen hyvät suhteet yleisesti ottaen Israeliin ja se, että Turkki on mukaan tukenut Syyriassa kovan linjan islamisteja. Tällaisekin huhja on sitä ratkaisematon Kypros-kysymys. Se, että Turkki ei ole tunnustanut Kyprosta eikä ole pistänyt täytäntöön Ankaran pöytäkirjaa ja tietoistekin tämä koko kysymys, joka liittyy YK pyrkimyksiin Kreikan ja Kyproksen välillä Kyproksen saaren yhdistämiseksi tai Kyproksen kreikkalaisten ja turkilaisten välisiin neuvotteluihin. Ja sitten öljy- ja kaasu esiintymätä itäisellä välimerellä. Tämäkään ei auta asiaa. Nyt en puhu niinkään ryhmän nimessä, vaan omissa nimissäni Rafan Ordentalia puhukin. Olen itse tehnyt tarkistuksen 158, jossa pidän hyvänä sitä, että nyt hallitus Turkissa on omaksunut hieman lievemmän kannan, joka liittyy Armenian kansanmurhaan muisteluun. Minä en kavara tätä termiä. 23 maata on tämän tunnustanut mukaan luotan Euroopan unionin jäsenvaltioita näiden joukossa kristittyjä vähemmistöjä, varsinkin armeenisia kohtaan, on hyökätty ensimmäisen maailmansodan verukkeilla. on henkilökohtainen kantani ja kehottaisin, että kollegani hyväksyisivät sen, että kaikilla olisi vapauta kädet äänestää joko 158 tarkastuksen puolesta tai vastaan. Turkin hallitus ei nyt enää aktiivisesti pyri asettamaan syytteeseen niitä, jotka julkisesti sanovat, että enemmän pitäisi tehdä ensimmäisen maailmansodan synkkien tapahtumien muistamiseksi ottomaanien kaudella. Hienoa, että Turkki on lieventänyt kantansa tässä suhteessa sitten syyrialaiset Turkin osassa. Halikin äh, luostarin avaaminen ja kreikkalaisortodoksisen vähemmistön asema kristittynä sama muutenkin ja Armenian kansanmurha ovat kenties kaikkein polttavimmat kysymykset tässä. Kiitoksia ja minun ryhmäni tulee tätä mietintöä. Sianaku, please. Kiitoksia herra Tanak, sitten Rova Janaku. Ja proedere, opos padote kirja Omen. Puheenjohtaja. Kuten aina Rova Omen Räitänö on tuottanut mietinnön, joka vastaa Euroopan unionin arvoja ja periaatteita – Tiedän, että hän ei haluaisi toistella asioita kerta toisensa jälkeen, mutta Turkin tapauksessa mitään edistystä ei ole tapahtunut aika perusasioissa, mikäli Turkki haluaa liittyä EU-hun liittyen myös UNCLOS-sopimukseen, siis YK merioikeusykyleissopimukseen, sitten tämä Kyproksen tasavalta ja jatkuva sotilallinen miehitys siellä ja sitten on vielä tämä yksinomainen talousvyöhykekysymys Egeanse ja Egean meren saaret ja nämäkin kysymykset. Täällä on monia asioita, mitä Turkin ei pitäisi tehdä, jos se haluaa hyvät naapurussuhteet. Monet eivät ole ollenkaan varmoja, haluaako Turkki liittua EU-hun, mutta kyllä, kyllä EU haluaa, EU, kyllä Turkki haluaa EUn jäseneksi sellaisena kuin Turkki on nyt. Se ei halua muuttaa statuskuota. Kaikkien olisi ymmärrettävä tämä asia. Minusta meidän ei pitäisi edes mainita mitään mahdollista uusien neuvottelujen lukujen avaamista, jos ei, Turkki ei tunnusta joka ikistä EUn jäsenvaltiota, niin en usko, että voimme mennä eteenpäin, eikä Turkki voi mennä eteenpäin tällä etenemis, tämän etenemissuunnitelman mukaisesti. Toivon, että Omen Raitten voi hyväksyä tarkistuksemme, niin että saamme jär, järkevän mietinnön aikaiseksi. Sitten Sofokles. Οφείλω χαιρετήσω την προσπάθεια της εισηγήτρια. Haluaisin todeta, että esittelijän ponnistelut ovat tervetulleita ja minä olen tyytyväinen hänen kannanottoihinsa. Uutta kehitystä on tapahtunut Turkissa ja mietinnön pitäisi olla avoin myös uuden kehityksen suhteen. No sitten itse sisältöön. Minusta mietinnössä ei käsitellä tiettyjä avoimia kysymyksiä kovinkaan yksityiskohtaisesti. Viittaan tässä YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan, yhteisön perussopimuksiin ja siihen, miten niitä rikotaan. Selitänpä hieman kommenttiani. Hän ei tuomitse maan miehitystä silloin, kun kyseessä on EUn täysivaltainen jäsenvaltio. Eksplisiittisesti tuomitaan se, että Turkki jatkuvasti lähettää laittomasti asuttajia Kyprokseen. Ja Kyproksen puheenjohtajakaudella ja myöhemminkin ei Turkki ei tunnista, tunnusta Kyprosta jäsenvaltiona, eikä näin ole myöskään EUta. Ja tämähän on uhka koko EUlle. Edelleenkin ilmaisun vapautta rikotaan, toimitaan eh, intellektuelleja, journalisteja vastaan, eh, lakkoja rikotaan väkivaltaisesti, kristittyjä vainotaan ja edelleenkin kurdikysymys on avoinna. Mietinnössä pitäisi kyllä puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Niin ei siellä voida vain kuvailla tilannetta tai antaa julistuksia. Tässähän käy niin, että me vaarannamme Turkin kansan tulevaisuuden ja mahdollisen jäsenyyden. Meidän on puhuttava selkeästi 23 ja 4 neuvottelulukuja ei voida näissä oloissa avata. Sitten herra Filori laajentumissa pääosastosta komissiosta, olkaa hyvä. Yes, good morning. Um... Hyvää huomenta. Ensimmäinen keskustelu käytiin joulukuussa ja silloin meillä oli ilo esitellä teille komission kommentti, että näihin seikkoihin, joita tekstiluonnoksessa mainitaan. Kuten Todennäköisesti kuulittekin, valitettavaa kyllä, huolestuttavaa kehitystä on tapahtunut sen jälkeen, kun joulukuussa teille puhuin. Turkin hallitus reagoi korruptiosyytteisiin, joita esitettiin 17. joulukuuta, ja täällä on tullut vakavia seuraamuksia oikeuslaitoksen asianmukaisen toiminnan ja poliisin toiminnan osalta. Alusta pitäen komissaari Fyyle ilmaisi merkittävän huolensa näiden kehityskulkojen osalta. Hän tapasi ulkoministeri Tavutolun ja Euroopan ministerin Chavujolun ja totesi, että oikeusvaltion periaatteet tätä kunnioittaa ja vallan kolmijako on perusedellytys toimivalle demokratialle ja myös erittäin tärkeä seikka laajentumisneuvotteluiden osalta. Komissari Fyli myöskin alleviivasi sitä, että Turkin pitää puuttua kaikkiin korruptiosyytteisiin ja reagoida niihin puolittamalla avoimella tavalla. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että Turkki pidättäytyy kaikista toimista, jotka saattavat jollakin tavalla vesittää tutkimusten tehokkuutta, vaikuttavuutta, jotka nyt ovat meneillään. Lainsäädäntöehdotus, joka liittyy oikeuslaitoksen toimintaan, pitää sisällään joitakin toimia, jotka puuttuisivat syyttäjän ja tuomia, tuomareiden neuvoston toimintaan persoonalliset muutokset pitäisi hoitaa keskustelussa Euroopan unionin ja Venetsian komission kanssa, joka toimii Euroopan neuvoston piirissä tässä alaisuudessa. Erityisestikin tuen mietinnön ehdotusta, että tuomarineuvoston ja syyttäjälaitoksen pitäisi toimia täydisiin niiden suositusten mukaisesti, jotka Venetsian komissio on antanut. Toinen huolen aihe on uusi internettiä koskeva lainsäädäntö, joka hyväksyttiin Turkin parlamentissa viime viikolla. Siinä on mukana joitakin säädöksiä, jotka rajoittavat ilmaisun vapausta entisestäänkin ja tiedon leviämisen, levittämisen vapautta rajoitetaan niin ikään. Kaikki tämä kehityskulku, kaikki nämä kehitykset ja sitoutuminen EUn toimiin ja toteamus, että EU toimii esimerkkinä uudistukselle Turkissa. On merkittävä asia. Turkki on strateginen kumppani EUlle ja Turkin taloudelliset ja poliittiset uudistukset on määrä toteuttaa Euroopan unionin esimerkin mukaisesti neuvoston johtopäätöksissä. Todettiin, että aktiivinen ja uskottava liittymisprosessi on paras tae Turkin kehitykselle. Haluaisin painata sitä, että neuvottelukuja 23 ja 24 pitää, pitää tärkeämpinä kuin koskaan aiemmin. Me pidämme kiinni siitä, että kun luemme valion vertailukohteita, tämä vähintäänkin luo selkeän etenemissuunnitelman Turkille. Ja on suuri sääli, että tätä vipuvaikutusta ei käytetä enemmänkin hyväksi mehän kaikki toivoisimme, että Turkki, Turkin kehitys menisi tiettyyn suuntaan. Ikävää, että tätä vaikutusmahdollisuutta ei ole käytetty hyväksi. Käsitin, että esittelijä aikoo tukea keskusteluiden uudelleen aloittamista, jotta kaiken kattava ratkaisu saataisiin Turkin kysymykseen. Sanomattakin on selvää, että komissio pitää hyvänä tällaista päätöstä ja hienoa, että tänä päivänä johtajat ovat aikeissa allekirjoittaa yhteisen julkilausuman asiasta. Kiitoksia sitten Rova Raitten. I'll do it in Dutch. Kiitoksia teen tämän hollanniksi. Ja, ensimmäinen, eerste punt. Het eerste punt. Eh, begin van achteren, meneer Filori. Ehm, de wetgeving. No niin, aloitetaanpa lopusta. Vaalilaki tuomareiden ja syyttäjien neuvostot Tämä on vedetty pois. Sen neuvotteluja käydään hallituksen ja opposition välillä ja pyritään pääsemään yksimielisyyteen uudesta lakiluonnoksesta. Minusta tämä on hyvä asia. Tämä on tulosta ponnistuksista, joita muun muassa eurooppalaisetkin ovat tehneet. Sitten toinen asia. Kyprokse, Kyprosta koskeva julkilausuma. Minä tuen sitä ja minusta se on hyvä asia. Neuvotteluja tulee olemaan ja niiden kautta voitaisiin nopeasti saada tuloksia aikaan. Sitten täällä on sitten täällä on kollega, joka esitti kritiikkiä. Kehottaisin tutustumaan tähän mietintöön. Ehkä, ehkä pidä tästä sataprosenttisesti, mutta kaikki nämä asiat, joihin viittasit, niin kyllä minä ne täällä mainitsen. kurdivainot viime vuonna syyskuussa aloitettiin prosessi. jolla parannettaisiin kurdiyhteisön asemaa Turkissa. Tähän mennessä tiedän, että on olemassa lakiluonnoksia, joiden tarkoituksena on nimenomaan tiettyjen ongelmien ratkaisun, joten tässä on pitää, pitää hieman vähän täsmentää. Rova Janaku, on kyllä totta, että takapakkia on tullut ja tilanne on huonontunut tietyiltä osin. Lehdistön vapaus, media, tiedotusvälineen riippumattomuus. On totta, että näissä on ongelmia ja niistä puhutaan. Niistä puhutaan mietinnössä ja tarkistuksissa. Kyproksen kollegat sanoivat, että ei missään tapauksessa pitäisi aloittaa uusia neuvottelulukuja. Minun mielestäni on avattava oikeutta koskeva koskevat neuvotteluluvut 23 ja 24, koska näin saadaan suuntaa ja voidaan kiinnittää turkkilaisten huomiota kaikkein vahvimpaan kritiikkiimme. Sitten kollegat Tanok ja Atkins. Ja vielä toinenkin jäsen samasta poliittisesta ryhmästä. Teen työtä Jeffreyn kanssa. Ja sitten tietenkin yhdessä puhumme luonnoksista. Panen kyllä merkille nämä tarkistusehdotukset, joita haluatte tehdä, mutta pidän kiinni linjasta, jonka kollega Van Orden kuvaili joten minun ei tämä herra Atkinsin puheenvuoro juuri vaikuta. Hän sanoi, että hän ei ole tyytyväinen minun puolueeni asenteesta. No, minä en voi reagoida teidän puolestanne, mutta tosiasia on kuitenkin se, että Turkki haluaa edelleen EUn jäseneksi. Tämä on virallinen kanta. En ole tässä teidän kannastanne mitenkään yllättynyt. Minun mielestäni teidän pitäisi pyrkiä vähän sovittelemaan kantoja oman ryhmänne sisällä, vaikka se nyt ei minulle kuulukaan, mutta minun mielestäni tämä tapa on aika omalaatuinen, kun kerrotte omia näkemyksiä Euroopan unionista. Sitten tämä 58, sitä en voi tukea aina kun 158 aina kun puhutaan Armeniasta on edettävä hyvin varovasti. Olemme aina toimineet erittäin varovaisesti, mutta joskus on olla, ollaan ehkä oltu liiankin varovaisia. Täällä on paljon asioita, joihin aikaisemmin ei voitu viitata. Nyt nämä asiat on otettu pöydälle. Ei voida sanoa, että mikään ei olisi muuttunut. Tämä on väärin. Ei näin voida sanoa. Kyllä, tässä on mentaliteetissa tapahtunut muutos. Alexander kohta yhdeksän. Puhumme sinne Gesipuistosta. Ja viittaan näihin tapahtumiin aina, kun minulla on siihen mahdollisuus. Koska kokoontumisen vapaus, mielenilmaisun vapaus on aivan perustavaa laatua oleva oikeus. Ja meidän on painotettava näitä asioita. Meillä on täällä asia, arvio, arvoja, jotka ovat aivan uni, Euroopan unionin hankkeen ytimessä. Ne on myös Kööpenhaminan kriteereissä, jos maa haluaa olla ehdokas, hän on haettava tätä ehdokkuutta ja noudatettava näitä kriteerejä. Minä puhun niistä ehkä tavalla, jota te ette olisi valinneet. Ehkä te ette olisi valinnut tätä tapaa, Alexander, mutta substanssissa ei varmaankaan meillä ole erimielisyyksiä. No, oli miten oli. Emme voi tukea tarkistusta 158. Sitten uskonnollisesta turvallisuudesta viimeisen kauden aikana on tapahtunut avautumista kurdien suuntaan. Ja us- ja uskonnollisten yhteiseen suuntaan. Täällä on uusia säätiöitä koskevaa lainsäädäntöä esimerkiksi, mutta myös muutakin. Omassa tekstissäni puhun näistä asioista ja puhun siitä, että on käyttävä neuvotteluja tietyistä asioista. Ja tähän liittyvät myös aleviitti vähemmistöt, aleviittiyhteisö. yhteisö olen sitä mieltä, että tässä olisi todella mentävä pidemmälle, koska toistaiseksi e, ei ole riittävästi toimittu. Sitten Ravattiokaris, mahdollisuuksien mukaan pyrin ottamaan huomioon teidän huolenne. Mutta mutta mm, tein sen muodossa, jota että olisi ehkä itse käyttäneet. Mutta kun katsotte tarkistusta 52, voitte huomata, että olemme itse asiassa samoilla linjoilla. Minä tuen kaikkea sitä, siis kysymyksessä on tarkistus 259. Minä tuen Kyproksen yhdentymistä. Täällä on asioita, joita, kosketa, joita korostan, se ei ehkä ole tarpeeksi, mutta Esittelijänä minun on laadittava teksti, jolla on mahdollisuuksia mennä läpi äänestyksessä. Sitten Rova Lipseva. Olemme keskustelleet yhdessä aikaisemmin. Haluaisin kiinnittää huomioon johdantosan kappaleen, kappaleeseen 16. Siellä on juuri ne huolet, joista puhuitte. Tiedän kyllä, että Kypros on lukkiuttanut nämä luvut 24 ja 23, mutta oikeuslaitos on juuri paineen alle ja on kyseenalaistettu toimivallan vallanjako periaatteet. Minun mielestäni tässä mietinnössä siitä on puhuttava. Ja sen ulkopuolellakin siitä on puhuttava. Jos haluamme riippumattoman oikeuslaitoksen, on muistutettava tietyistä asioista. Hallituksen ei pidä puuttua viranomaisten ja tuomareiden nimittämiseen. Meidän on tavalla tai toisella taattava oikeuslaitoksen riippumattomuus. Ja meidän on annettava Turkille tavoitteita ja selitettävä, että näin tämän asian pitää hoitua ja näin on edettävä, jotta tietyn tyyppistä kehitystä tapahtuisi. Oikeuslaitoksen oikeuslaitosta on järjestettävä paremmin ja minusta on hyvä, että teemme niin kuin tässä ehdotetaan, eli otetaan pohjaksi Euroopan neuvoston Venetsian komission tekstit. Olen, otan huomioon tarkistuksenne ja huomioon ne ehkä hieman vielä tätä tekstiä viilaan niin, että se vastaisi myös, tai se olisi samoilla linjoilla viime vuosien mietintöjen kanssa. Sitten Salabrakos on niin, tästä lehdistön ja median vapaudesta. Täällä on tekstissä kohtia, jotka koskevat tätä problematiikkaa, joten olen aivan yhtä mieltä Viittaatte tässä neuvottelulukuun 15. Tietenkin on ratifioitava UNCLOS, merioikeusyleissopimus, muuten tätä neuvottelulukua ei voida avata, mutta on asioita, jotka ovat sekä EUn että Turkin etujen nimisiä. On löydettävä yhteistä kenttää. Tämä yleissopimus on ennakkoehto. Ilman sitä ei tämä onnistu. Sitten Hagia Sofiasta parlamenttiin on esitetty vetomus kansalaisilta, kansalaiset ovat tehneet tällaisen vetomuksen ja siellä on esitetty tiettyjä toiveita – Esittelijänä ja eurooppalaisena minun on vaikea ottaa kantaa tämän tyyppisiin uskonnollisiin kysymyksiin. Kyseessä oli siis Hagia Sofian kirkon muuttaminen moskeijaksi. Sitten Alexander, halusitte puhua vielä enemmän Gesi-puistosta. Täältä on kompromissi numero yhdeksän. Ja sitten tämä vastapainojärjestelmä. järjestelmä Tästä puhutaan kyllä, mutta tämä on kohdassa neljä. Mietinnössä puhuit myös internetistä. Olisi ehkä löydettävä kompromissi tähän asiaan. Internetiä koskeva lainsäädäntö on juuri hyväksytty, enkä nyt aikaisemmin ehkä tästä tähän on nyt kuulla. Kyllä, niille minulla on kyllä suuria vaikeuksia niiden tarkistusten kanssa, jotka koskevat tätä asiaa, koska meille Euroopan parlamentissa minun, taikka minun ja meidän vastapuolemme ei ole Gylen, vai, vaan Turkin viranomaiset, joten Ei ole hyvä tavata näitä kaikkia ryhmiä kolmansissa maissa tai Filadelfiassa tai missä ikinä he sitten ovatkin, koska eivät he ole meidän vastapuoliamme. Me neuvottelemme Turkin viran, virallisten viranomaisten kanssa, ei sen enempää eikä vähempää. Sitten herra Obiols. Olen sitä mieltä, että suurin osa niistä asioista ja kritiikistä, joita esititte, voin olla niistä yhtä mieltä. Kyllä me varmaankin pääsemme tässä hyvään kompromissiin. Esittelijänä teen toki voitavani, jotta voisin ottaa parlamentin eri kannat huomioon, mutta en aina käytä samoja sanoja. Sanon tämä vielä kerran. En ehkä mutta en, en usko, että on kovin hedelmällistä ryhtyä kiistelemään sanamuodosta. Ei sillä ole niin merkitystä, sisällöllä on enemmän merkitystä. Ja toisekseen meidän on ymmärrettävä se, että että ei ainoastaan Kyprosneuvottelujen takia, vaan ottaen huomioon Turkin sisäinen kriittinen tilanne, meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että tämä mietintö hyväksytään mahdollisimman laajalla enemmistöllä. Turkki on merkittävä Euroopan unionin kumppani. Neuvottelemme edelleen Turkin kanssa. Turkki on valtio ja pyrkii liittymään Euroopan unioniin ja riippumatta sanoista, jotka eivät olleet niin kauneita Edinburghissa jäsenvaltioiden taholta. Kukaan ei ole kuitenkaan lopettanut neuvotteluja, eikä kukaan ole pyytänyt, että neuvottelut pitäisi lopettaa, joten esittelijänä ja Euroopan parlamenttina olen sitä mieltä, että meidän olisi toimittava nykyisen kontekstin ja realiteetin pohjalta ja näin pyrin tekemään. Ja siksi suosittelen tätä mietintää kaikille kollegoille. Ähm, no. Kiitoksia. Nyt siirrymme keskustelemaan suosituksesta neuvostolle. Tämä on kollega Ojulandin asia. Suositus Sergei Magnitskin tapauksen osallistuneita Venäjän viranomaisia koskevien viisumien rajoitusten käyttöönotosta. Rova Ojuland, olkaa hyvä. Oliksa. Um, kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me olemme hyvin perillä tästä tapauksesta, kun ajatellaan Euroopan parlamentin suositusta neuvostolle. Me olemme käsitelleet tätä kysymystä jo kahden vuoden ajan lähestulkoon. Olemme jo vuonna 2012 lokakuussa hyväksyneet ensimmäisen suosituksemme neuvostolle siitä, että otettaisiin käyttöön viisumirajoituksia ja jäädytettäisiin varoja. Anteeksi, Rova Ojulanda. Haluaisin pyytää, että jos kollegat haluavat lähteä salista, niin lähtekää hiljaisesti, koska keskustelu on jo alkanut. Kiitoksia. Zoyaland, you have the floor. Hyvä Rova Ojulanda. <laughs> no niin. Näyttää siltä, että ihmiset nyt pakenevat tämän aiheen käsittelystä. No kollegat, joka tapauksessa me olemme työstäneet tätä aihetta jo aika lailla pitkään ja meidän ponnistelustamme huolimatta ja siitä huolimatta, että olemme hyväksyneet suosituksen neuvostolle ja olemme toistaneet suosituksemme eri päätöslauselmissa sen suhteen, mitä olemme Venäjän asiasta todenneet, neuvosto ei ole ottanut asiaa esityslistalleen. Korkeudustaja Ashton ei ole nostanut asiaa neuvoston esityslistalle ja näin ollen meillä ei vieläkään ole jäsenvaltioiden päätöstä. Kyse ei ole pelkästä päätöksestä, vaan aiheesta ei ole edes keskusteltu. Näin ollen me Suosittelemme, että Euroopan parlamentti vielä kertaalleen käsittelisi tätä suositusta. Me ehdotamme, että parlamentin tulisi hyväksyä uusi suositus neuvostolle. Siinä me toistamme jo esittämämme pyynnöt pyynnöt vuodelta 2012 ja tämän lisäksi me ehdotamme, että parlamentti voisi hyväksyä luettelon henkilöistä, joihin meidän mielestämme sanktioita pitäisi kohdistaa. Tämä lista on osittain otettu Yhdysvaltain luettelosta. Niin kuin muistamme, niin kongressi hyväksyi joulukuussa 2012 Magnitski-lain, mutta tämä luettelo sisältää nyt lisänimiä sellaisista lähteistä, joita olemme saaneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat hyväksyi oman listansa, oman luettelonsa. Henkilöt, jotka ovat tällä listalla, ovat sellaisia, joista on dokumentaatiota ja jotka ovat osallistuneet Sergei Magnitskin tapaukseen ja ovat olleet epämässä hänen terveydenhoitoaan. Nämä henkilöt ovat olleet osallisia kidutukseen ja salailuun tässä Magnitski-tapauksessa. Ja hän hänen tapaustaan myös käsiteltiin hänen kuolemansa jälkeen tuomioistuimessa. Nämä henkilöt ovat olleet mukana käsittelyssä. Luettelo on tärkeä osa suositusta. Suositus on näin konkreettisempi ja näin neuvosto saa myös jo alustavan käsityksen siitä, ketä vastaan Euroopan unionin tulisi näitä pakotteita toteuttaa. Luottoa ei kuitenkaan saisi olla suljettu lista. Tämän tulisi olla neuvostolle suositus alustavallista, ja jos tarpeen, niin neuvosto voisi vielä tiettyjä yksityiskohtia tässä muuttaa. Muistutamme kuitenkin neuvostolle, että parlamentti pitää kiinni niistä kannoista, jotka jo vuonna 2012 hyväksyimme. Kiitos. Thank you very much, Mr. Protasiewicz, please. Kiitoksia sitten herra Protasiewicz. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. E, chciałbym podkreślić, że Kiitoksia. była Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että kansanpuolue on jo heti alusta pitäen ollut sillä kannalla, että haluamme, että asia selvitetään perinpohjaisesti ja syylliset tuodaan tilille tehoistaan. Se on kuin kyseistä henkilöistä, jotka ovat syyllistyneitä näihin julmuuksiin. Katsomme, että suositusten hyväksyminen vielä tällä lainsäädäntökaudella on hyvä asia ja aivan perusteltu tavoite. Me tuemme tätä aloitetta, mutta haluaisimme myöskin puhua näistä yksityiskohdista. Mitä tähän tekstiin tulee? Katson, että ajatusta näiden henkilöiden luetteloista on oikein hyvä. Minä pidän tästä. Meidän todellakin nimetä ne henkilöt, jotka ovat syyllistyneet mahdollisesti tämän henkilön kuolemaan. Mr. seuraavaksi. Thank you, Chairman. Uh, let me say on behalf of uh, our... Kiitos. Voin uh, Rutsekin varjoesittelijän nimissä todeta, että tämä mietintö on hyvä pohja keskustelulle. Me olemme kaikki huolissamme näistä tapahtumista, tästä kehityksestä, joka on huolestuttava esimerkki siitä, miten ihmisiä voidaan kohdella, erityisesti ilmiantajia. Rucek on pyytänyt minua kertomaan, että muutama tarkistus on vielä tulossa ja niistä sitten voimme myöhemmin keskustella. Kiitoksia sitten herra Schulz. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ryhmäni nimissä todeta, että me tulemme täysin tukemaan Rova Ojulandin mietintöä. On erittäin ikävää, että tämä rikosjuttu on niin pitkään ollut jo vireillä ja toistaiseksi komissio ei ole millään tavalla reagoinut asiaan. Mehän olemme odottaneet komissiolta juuri sitä, että se reagoisi. Venäjä on joutunut järkyttävän tilanteeseen. Rikolliset pääsevät kuin koira veräjästä ja tiedämme, että Magnetski joutui syytteeseen vielä kuoleman jälkeenkin. Tämä on täysin uskomaton juttu. Olisi hyödyllistä, mikäli tämä luettelo saisi hieman täydennystä vielä niin, että ottaisin huomioon syyt syytteet, tai mainittaisin syytteet, mistä kutakin epäillään tai syytetään, miksi he joutuvat matkustuskieltoon. Tämä olisi esimerkki, osoitus siitä, että EU todellakin voi puuttua tällaisten henkilöiden vapauteen, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusrikoksiin. Ukrainan yhteydessä meidän täytyy niin ikään reagoida – reagoida siihen, miten Venäjä pyrkii vaikuttamaan Ukrainan sisäisen tilanteeseen. Maldanin aukiolla on nähty tästä esimerkkejä ja Venäjän armeijan toimistakin on muitakin esimerkkejä. Tähänkin pitää reagoida. Sitten herra Tanok. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle, edustaja Julandille. On tärkeää, että käytän tilaisuuden hyväkseni ja tunnustan sen väsymättömän hienon työn, jota edesmenneen Sergei Manitskin nimissä on tehty, kun haemme oikeutta Sergeille. William Browde omasta vaalipiiristäni on ottanut tämän elämän tehtäväkseen lähestulkoon, jotta saamme Sergeille oikeutta. Minun ryhmäni totta kai yhtyy niihin vakaviin huoliin, joita meillä on oikeusvaltion periaatteista ja rankaisemattomuuden ilmapiiristä Venäjällä, kun ajattelemme syytteitä niille, jotka ovat tästä tapauksesta vastuussa, kun kyseessä on ilmiantaja. Nyt puhutaan äh, haudan takaisista tapahtumista. Henkilö on jo kuollut ja silti häntä syytetään. Ja useissa maissa tätä ei voida oikeudellisesti hyväksyä, eikä sitä oikeusjärjestelmissä edes tunnusteta mahdollisuutena. Ja kuitenkin Venäjän diplomaatit ovat tätä pyrkineet oikeuttamaan, että kyllä kuolluttakin voidaan vielä syyttää. Ja tämä varmasti aiheuttaa valtavaa tuskaa myös hänen omaisille ja perheelleen täsmäsanktiot ovat tässä kyseessä ja se voisi olla hyvä lähestymistapa. Meillä on kongressin ja alahuoneen samantapaista toimintaa kautta maailman ja toivotan, että tämä etenee. Tietenkään tämä ei ole sitova päätöslauselma, meillä ei ole toimivaltuutta tällä alalla, mutta kyllä tämä on moraalisesti suuntaa antava kannanotto parlamentista. Thank you, Mr. Kellan, please. Sitten herra Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida ja kiittää herra Rova Ojulandia hänen sitkeydestään tämän ehdotuksen osalta. Täällä on yksi kohta luonnoksessa, jota haluaisin korostaa. On yhä enemmän tarvetta saada aikaan kokonaisvaltaista EUn politiikkaa Venäjää kohtaan, joka kaikki jäsenvaltiot tukisivat. Olisi annettava selkeä poliittinen viesti Venäjälle. Venäjä edelleen rikkoo kansainvälisiä sitoumuksiaan yhä enenevässä määrin niin kauan kuin vain toistelemme sitä, että olemme huolissamme ja niin edelleen. Niin tästä ei ole mitään hyötyä, sen kyllä näemme. Poliittisesti korruptuneituneessa yhteiskunnassa kohdennetut henkilökohtaiset toimet voivat kyllä saada muutoksen aikaan, ja Magnitsi on hyvin valittu tapaus. Yhdysvaltojen kongressissa on jo hyväksytty luettelo henkilöistä, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksesta ja, ja Magnitskin kuolemasta. Tänään iltapäivällä käsittääkseni voisimme keskustella korkean, korkean edustajan kanssa siitä, miksi hän ei ole onnistunut saamaan asiaa ulkoasiain neuvoston kokoukseen, josta viimeisin pidettiin eilen. Kiitoksia. Lansbergis, please. Kiitoksia sitten herra Lansbergis. Eh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kyse ei pelkästään Sergei Magnetskista, vaan myöskin johdonmukaisesta omasta asenteestamme ja meidän arvokkuudestamme. Meidän valiokuntamme, toivottavasti koko parlamentti, pitävät kiinni demokratiasta ja ihmisoikeuksista niin, ettei pyritä tässä olemaan mieleksi epädemokraattisille valtioille ja tyynnyttelemään niitä. Meidän täytyy tiukasti ottaa kantaa ranka- rankaisemattomuuden ilmapiiriin – silloin kun on kyse tappajista, kiduttajista, ihmisten sortajista. Meidän täytyy suhtautua heidän tiukaksi, tiukasti. Meidän täytyy nyt tukea Rova Ojulandin mietintöä näistä syistä. Uh, from the DG. Kiitoksia sitten komissiosta, sisäisyyden pääosastosta herra Schmidt. Pyydämme, että kertoisitte, mikä tunnelma teillä on, kun otetaan huomioon nämä kannanotot täällä. Joten Rova Schmidt, olkaa hyvä. Herra. My name is Diederik Palman. Hyvää huomenta puheenjohtaja. Minä olen komission pääosastosta ja ensin reaktion pitäisi oikeastaan tulla ulkosuudenhallinnosta. Tämähän ei kuulu meidän toimivaltuuksimme, joten ehdotan, että annamme puheenvuoron ulkosuhdehallinnon edustajalle. So. Yeah, thank you, Mr. Uh, Chairman. Kiitos. First of all, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää arvoisia parlamentin jäseniä siitä, että olet kiinnittäneet huomiota Magnitskin tapaukseen. Ikävä kyllä tämä ei ole ainut tapaus laatuaan. Tämän osoitus Venäjällä valitsevan järjestelmän epäonnistumista, jonka on kyse korruption vastaista taistelusta ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta. Kaikki tällaiset tapaukset saavat ansaitsemansa huomioon myöskin komissiolta, koska kun tarkastelemme tätä tapausta, voimme havaita, kuinka system- systemaattisesta ongelmasta on kyse, on kyse kun, kun kyse ihmisten pidätysajoista, Turun Kinkkovain tapauksessa esimerkiksi, ja hänen olosuhteensa vankilassa ovat esimerkkejä tämän tyyppisistä ongelmista. Me tuemme kaikkia aktivisteja, jotka ovat mukana puolustamassa näiden henkilöiden ihmisoikeuksia joko siten, että me käytämme demokratia- ihmisoikeusvälinettä hyväksemme. Kolme miljoonaa euroa saatiin Venäjän toimiin parlamentin tuella. Me puutumme kaikkiin yksittäisiin tapauksiin, tapaamme perheenjäseniä, lakimiehiä, myöskin Magnetskin tapauksessa – Olemme tavanneet myöskin muita asianosaisia. Saadaanko me selvä, mitä voidaan tehdä ja mitä pitäisi tehdä näiden tapausten suhteen? Magnetskin tapauksesta vielä. Kaikki täällä on jo tullut sanotuksi jäsenten toimesta. Tässä tapauksessa on selvästikin näyttöä siitä, että korruption vastainen taistelu on epäonnistunut. Niin ikään oikeuslaitos on epäonnistunut työssään. Riippumattomia tahoja on ryhtynyt tutkimaan tapausta mukaan luettuna ihmisoikeusneuvosto ja vankiloiden valvontakomitea, joka on tullut, jotka ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että kunnollista lääketieteellistä hoitoa tämä henkilö ei saanut ja häntä mahdollisesti myöskin kirjoitettiin. Pistämme myöskin merkille Euroopan neuvoston hiiletään antaman kertomuksen samasta asiasta. Ja siinäkin tultiin samaan johtopäätökseen tuossa kertomuksessa. Mitä sitten on tehty ja mitä voidaan tehdä vielä enemmänkin? Nämä ovat vain kysymyksiä, jotka täällä esitettiin. Katson, että on aivan ainutlaatuinen tilaisuus kyseessä, mikäli Euroopan unionin puheenjohtaja Herman van Rompuy on kirjoittanut kirjelmän tämän asian osalta Medvedeville Magnitskin tapauksen yhteydessä ja hän pyysi uutta tutkimusta, johon verran viranomaiset ryhtyisivät tapauksen selvittämiseksi. Neuvosto on myöskin kiinnittänyt huomiota asiaan ja Rova Ashton niin ikään. Hän on antanut jopa kaksi lausumaa, jotka liittyvät Magnetskin tapaukseen viime vuoden aikana. Vaikkakaan tämä ei ollut sinänsä ulkoisen neuvoston estyslistalla tämä asia, mutta niin siitä huolimatta tämä asia on ollut kyllä meidän tutkamme piirissä ihmisoikeuskonsultoinnit venäläisten kanssa. Näidenkin yhteydessä venäläisten kanssa tämä asia on otettu puheeksi. Olemme yhtä mieltä teidän kanssanne huolistanne, koska vastaukset saamme Venäjältä näiden ongelmien suhteen on se, että ovat sellaisia, että me pyrimme tässä tekemään politiikkaa, että on poliittista peliä ja mitään merkittävää mielekästä vastausta emme saaneet kysymyksiimme. Euroopan neuvoston päätöslauselman yhteydessä painotettiin sitä, että pitäisi käyttää viisumirajoituksia ja varojen jäädytystä viimeisenä keinona hyväksi. Tällaista mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Mikäli haluamme aktivoida nämä keinot tämä tapauksen yhteismenetetyhuisesti tarkastaa, mitä seuraamuksia Tästä olisi nyt annan puheenvuoron kollegalleni. Hän kertoo tarkemmin, kuinka tämä voidaan tehdä käytännössä, mutta on täysin selvää, että sanktioista meillä on kyllä kokemusta. Ensinnäkin teknisesti täytyy saada kaikki jäsenvaltiot sanktioiden kannalle, mutta vielä tärkeämpää nähdäkseni on se, että meidän tiedämme, että ongelmia on ollut ongelmaisia kokemuksia, koska ihmiset, jotka tässä luettelossa voivat tietystikin viedä asian tuomioistuimen eteen ja sitten asettaa kyseenalaiseksi sen, että ovat joutuneet sanktioiden kohteeksi. Ja mikäli tälle tielle lähdetään, meidän täytyy olla erittäin huolellisia, kun arvioimme sitä, mitä seuraamuksia saattaisi tästä tulla, koska nämä saattavat olla tietystikin haitallisia, mikäli tuomioistuimessa asia kääntyy heille edulliseen suuntaan. Se näin saattavinkin käydä siksi, haluamme ensin hieman lievempää reaktiota ja pyydämme, että viranomaiset tekevät työnsä, ja suorittavat perinpohjaisen tutkimuksen tapan tapauksen osalta. Ja mikäli viranomaiset eivät reagoi, sitten meillä on muitakin välineitä käytössämme. Viime vuonna parlamentti teki jotakin ehdotuksia, jotka liittyvät helpotus, asiaan, kuinka politiikan kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan tämän asian ennen kuin aktivoidaan viimeisenä keinoja näitä muita sanktioita mukaan luettuna varojen jäädyttäminen. Thank you very much. Kiitoksia. Rova Ojuland. Yes, thank you very much uh, to all Kiitos kaikille kollegoille tuestanne. Olen tyytyväinen kuulessani, että voimme edetä tämän suosituksen suhteen. Jään odottamaan tarkistuksianne, joita tässä kollegat lupailivat. Toivottavasti voimme sitten pitää kiinni meille myönnetystä aikataulusta vielä tämän vaalikauden aikana ja toivottavasti suostus saadaan eteenpäin tällä kaudella. Uh, Kiitoksia. Nyt haluaisin ilmoittaa, että tarkistustietämisen määräaika on 27. helmikuuta kello 12. Nyt pidämme tauon. Namsor. Question. Uh, did you announce the modified... Uh... Lyhyt kysymys. Muitatteko tätä Turkin mietinnön aikataulua? Täällähän pyydettiin muutosta, mutta emme kyllä kuulleet mitään ilmoitusta uusista päivämääristä, tai minä en ainakaan kuullut, mutta en usko, että ole ainoa. Onko siis oikea uusi aikataulu Turkki-mietintöä varten? If so, it has not been announced. Jos näin on, niin sitä ei ole ilmoitettu, vai onko tilanne vielä kehittymässä? I suppose. Vaiheessa vielä. Ria asked for a change, and I think everybody pyydettiin muutettavaksi, eikö vaan? Yes. What I, I have here written... Minulle on tänne kirjoitettu, mutta tämä on ehkä ei ole vanhentunut siis luonnos Turkin edistymiskertomuksesta 2012. Sitä äänestettäisiin hetki, niin Tässähän on ihan äh, väärä, väärä vuosikin, 2014. No, tämä, tällainen täällä seisoo. Kiitos. Niin, I mean, you know. Okay, we'll have a break until the enlarged bureau. Nyt pidetään tauko ja sen jälkeen laajennettu puheenjohtajisto ja siellä tapaamme todella laajennetun puheenjohtajiston muodostelmassa. Kiitoksia.